So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Sie haben eine Tagesordnung für heute bekommen. Gibt es da Änderungswünsche? Das ist nicht der Fall. Dann Olette saaneet esityslistan. Onko kenelläkään mitään sanottavaa siihen? Ei ole. Sitten esityslista on hyväksytty. Toinen kohta esityslistassa. Öm, pöytäkirjan hyväksyminen. Tiedätte, mikä sääntö meillä on. Jos kokouksen päätteestä kaksi eh, päätteeseen mennessä ei ole mitään huomautuksia pöytäkirjaan, niin sitten pöytäkirja on hyväksytty. Näin toimimme tänäänkin. Sitten menemme kohtaan kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin huomauttaa, että tämäkin istunto löytyy verkosta, eli siis lähetetään suoratoistona verkossa, joten kaikki katsojat, voivat rekisteröidä teidän kommenttinne ja käyttäytymisenne, joten olkaapa varovaisia. Ja sitten toivotan tietenkin tervetulleeksi kaikki katsojat Lissabonin, Lyneburin Tallinnan ja Varsovan välissä. Sitten tulen ilmoitusasioihini. Ensinnäkin Meillä ei vieläkään ole komission ehdotusta kaksikäyttötuotteista ja tämän äh, lainsäädännön uudistamisesta. Ja tämä ei minua kovastikaan ilahduta, koska vuodesta 2013, vuonna 2013 loppuun jo sovimme, että valvontateknologiat olisi integroitava kaksi käyttötuotteiden pariin. Ja mielestäni ei ole hyväksyttävää, että kun on kyse kidutustuotteista tai tuotteista, joita tarvitaan kuolemantuomion täytäntöönpanemiseen, on tehty lainsäädäntöä, mutta mutta kaksikäyttötuotteiden vientisääntöjä ei ole vielä modernisoitu. Ja siksipä nyt painokkaasti pyytäisin komissiota mahdollisimman nopeasti tekemään ehdotuksen ja varmaankin ähm, lähetän asiasta vielä kirjeen komission jäsenelle. Toinen asia, joka on sydäntäni lähellä, liittyy komission lainsäädäntöehdotusten esittelyyn. Me kaikki tiedämme, että 10. joulukuuta ähm, Kiina pöytäkirja VTOhon liittyen on päättymässä. Me olemme jo pitkään jo keskustelleet asiasta, olemme tehneet myös päätöslauselman asiasta täällä parlamentissa, eikä meillä vieläkään ole lainsäädäntöehdotusta sen suhteen, miten tulisi kohdalla sellaisia maita tai aloja, joiden hinnanmuodostus ei perustu markkinatalouteen. Joten tässäkin pyytäisin eh, painokkaasti komissiota pian esittelemään meille lainsäädäntöehdotuksen, koska mekin parlamenttina tarvitsemme valmisteluaikaa, jotta voisimme demokraattiset velvollisuutemme täyttää. Ja haluaisimme tämän säädöksen saada hyväksytyksi mielellään ennen 11. joulukuuta. Joten on kyllä nyt komission tehtävä tehdä mahdollisimman pian ehdotus ja tästäkin asiasta aion komission jäsenelle lähettää kirjeen ja muistuttaa siitä, että on tarpeen pian saada ehdotus. Sitten haluaisin muistuttaa siitä, että Kenia päivää vierailunsa jälkeen täällä valiokunnassa allekirjoitti tuon eh, eh, itä-afrikkalaisen EPAN ja 20. syyskuuta Kenian parlamentti sen hyväksyi ja siksipä Kenia täytti nyt nuo vaatimukset ja lähdemme siitä, että nämä kuusi delegoitua säädöstä, jotka äh, komissio on esittänyt, ovat nyt äh, rauenneita tai turhia. En tiedä, voiko komissio tämän hyväksyä tai tämän vahvistaa, mutta tästä minä nyt kuitenkin lähden. Tämä on lähtökohtani niinpä, että nämä delegoidut säädökset voidaan varmaan pian vetää pois. Ramu Scholz äh, lyhyesti. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin äh, kiittää teitä kummastakin puheenvuorostanne sekä mitä mm, tulee Kiinan markkinatalousasemaan että delegoituihin säädöksiin, jotka liittyvät Itä-Afrikan ja Länsi-Afrikan maihin, koska ensinnäkin uskon, että tuo määräaika 10. tai 11. joulukuuta ei enää ole mahdollinen, koska me tiedämme, mitä äh, tapahtui Bratislavassa epävirallisessa ministerineuvostossa. Se ei äh, näytä siltä, että tulisi ehdostusta. Komissio on sanonut, että lokakuussa ehdotus tuli, vaikka äh, lokakuun puolessa välissä tai lopussa ehdotuksen saisimmekin, niin on vaikka vaikeaa pitää tästä aikataulusta kiinni. Siksipä meidän pitäisi Mm, ottaa itsellemme aikaa käydä keskustelua siitä, mitä seurauksia äh, sillä on, että näin tiukassa aikataulussa toimitaan äh, EUn ja Kiinan kauppasuhteille. Toinen asia, tämä, nämä delegoidut säädökset. Komissiohan viime kokouksessa äh, ilmoitti vetävänsä pois viisi delegoitua säädöstä ja olen samaa mieltä kanssanne, että me luotamme tähän ähm, ilmoitukseen Kenian kohdalla. He jättivät asian vielä auki ja haluaisin nyt kysyä komissiolta, onko tämäkin delegoitu säädös vedetty pois, koska tämä on tärkeää, kun ajatellaan EUn ja Itä-Afrikan talouskumppanuussopimusta. Sandra Galina Sandra Galina tulee tänään ja minä aion henkilökohtaisesti häneltä tästä asiaa kysyä. Helmut Scholz puhui jo tästä viimeisestä asiasta, josta halusin teille kertoa. Bratislaavan epävirallinen kauppaministerineuvosto ja siellä minulla oli kunnia tai velvollisuus olla paikalla ja kauppaministereiden kanssa keskustelimme kolmesta asiasta. Todellakin Helmut yksi äh, oli erityiset kaupan suojavälineet äh, johtuen Kiinan ja VTOn pöytäkirjan päättymisestä. Vieläkin neuvostossa ollaan hyvin eri mieltä äh, asioista mitä liittyy kaupan suojavälineiden tarpeellisuuteen Kiinan suhteen ja myöskin taktisia pohdintoja siitä, milloin näitä tulisi käyttää. Minä olen mm, sanonut, että parlamenttina, ja tämähän on meidän päätöslauselmaamme linjan mukaista, haluaisimme äh, lainsäädäntöehdotuksen mahdollisimman pian, eikä voi olla niin, että joku jäsenvaltio epämääräisistä syistä äh, yrittää ehkäistä tämän ehdotuksen tekemisen. Siksipä mm, meidän pitäisi ottaa vielä selvästi kantaa äh, komission suuntaan. Ja toiseksi keskusteltiin TTIP-neuvotteluista. Siinäkin jäsenvaltioilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä. Yksi jäsenvaltio sanoi, että koska äh, Obaman hallituksen aikana ei ole enää mahdollista päästä yhteisymmärrykseen, niin neuvottelut olisi keskeytettävä toisilla oli samankaltainen kanta, mutta eh, he sanoivat, etteipä muodotoilla tätä keskeyttämiseksi, vaan yritetään uuden presidentin, Yhdysvaltain presidentin kanssa uudelleen käynnistää nämä neuvottelut. Kuitenkin mm, yhteisymmärrys oli se, että kukaan ei ole sitä mieltä enää, että Obaman kauden aikana vielä saataisiin aikaan kattava sopimus, niinpä lähdenkin siitä, että teknisiä keskusteluja jatketaan, mutta tavoitteena ei ole enää päästä Obaman kaudella päätökseen, eli tämä endgame tuskin tulee alkamaan. Ja sitten kolmas aihe oli SETA. Sitä varten oli myös Kanadan kauppaministeri kutsuttu paikalle ja hän hyvin selväsanaisesti kertoi, millainen etu tästä on Kanadalle läheisimpänä kauppakumppanina ja poliittisena kumppanina. Mm, Euroopan unionin kauppakumppanina ja poliittisena kumppanina. Meillähän on ollut äh, vuodesta 1986 kauppasopimus Kanadan kanssa. Meillä on 36 erilaista sopimusta Kanadan kanssa, hyvin paljon poliittista toimintaa, joten äh, Kanadan hallituksen toive todellakin on saada aikaan strateginen kumppanuus Euroopan kanssa. Minulla oli myös se vaikutelma, että kaikki 28 kauppaministeriä ovat nyt valmiita 28. lokakuuta tämän allekirjoittamaan niin, että sitten parlamentaariset keskustelut setasta voivat käynnistyä. Oli vielä joitakin varaumia. Yksittäiset jäsenvaltiot sanoivat, että tarvitsevat vielä oikeudellisesti sitovan julkilausuman yksittäisten äm, osien tulkitsemiseksi ja myös, jotta voidaan sopia joitakin asioita, jotka ovat vielä auki. Romania ja Bulgaria ilmoittivat ää, varaumansa, joka liittyy Bulgarian ja Romanian kansalaisten viisumivapauteen. Minun vaikutelmani on se, että kun selvästi kanadalaisille osoitetaan, että tämä allekirjoitetaan, niin silloin kanadalaisetkin ryhtyvät toimiin viisumivapauden vapauden edistämiseksi. Ja sitten oli vielä keskustelua väliaikaisen sopimuksen soveltamisen laajuudesta aivan selvää on se, että jos Euroopan parlamentti sanoo kyllä, niin suuri osa tästä sopimuksesta astuu väliaikaisesti voimaan. Nyt näyttää siltä, että ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä investointituomioistuin jää tämän väliaikaisen soveltamisalan ulkopuolelle – ja osa eh, tästä luvusta, joka liittyy rahoituspalveluihin, jätetään väliaikaisen voimaanostumisen ulkopuolelle. Ja eh, osa asioista, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin, jos niillä on vaikutusta rikosoikeuteen, jäävät tämän väliaikaisen Äh, voimaanastumisen ulkopuolelle, samoin kuin jotkut menettelytekniset kysymykset, mutta noin suurin piirtein 90 prosenttia sopimuksesta äh, astuisi väliaikaisesti voimaan, tai sitä voitaisiin väliaikaisesti soveltaa, jos Euroopan parlamentti hyväksyisi tämän. Joten sikäli tämä väli, äh, epämuodollinen tapaaminen oli varsin rakentava Melko todennäköisesti järjestetään vielä yksi kauppa, ministerineuvosto 18. lokakuuta, jolloin sitten muodollisesti tehdään päätös siitä, allekirjoitetaanko SETA. Silloin toivottavasti myös ratkaistaan tämä viisumivapauskysymys ja nämä ylimääräiset yhteiset julkilausumat myöskin tämän väliaikaisen soveltamisen laajuus selvitetään silloin. Joten tämä oli varsin tuottava kauppaministerien tapaaminen ja minusta henkilökohtaisesti tämä ilmapiirikin oli pitkästä aikaa rakentava. Tähän astihan neuvoston kokoukset ovat olleet varsin Ähm, varsin sellaisia kokouksia, joissa on kovasti ollut kiistaa. Äh, Helmut. Anteeksi puheenjohtaja, vielä yksi kysymys TTIPistä. Äh, sanoitte, että ilmeisesti tämä on menossa siihen suuntaan, että nyt vain katsotaan ja odotellaan. Minulle tulee mieleen kysymys liittyen näihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, joita eh, ympärillämme käydään, eikö pitäisi nyt ottaa selvästi kantaa liittyen tähän oikeudelliseen statukseen, joka vuodelle 2013 komissiolle annettiin, ja myöskin eh, neuvotteluihin osallistuville, siis valtuuskunnat ja asiantuntijat. Ja heille olisi varmasti tärkeää, kun katsotaan millaisia reaktioita julkisuudessa on ollut, jos parlamentti voisi harkita selvää viestiä sen suuntaan, miten me tätä jäädyttämistä käsittelemme, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mitä varmasti eh, käsittelemme tässä valvontaryhmässä. Se tulee kokoontumaan lokakuun alussa. Tämä ei oikeudellisesti ole ihan helppoa, mutta meidän täytyy intensiivisesti siitä vielä keskustella. Sitten Sandra, tervetuloa. Me keskus... Keskustelimme Kenian yhteydessä delegoitujen kysymysten eh, sairaston kysymyksestä hetki sitten, sillä Tämä tuli IPA-yhteydessä esiin, joten hienoa. Komissio vahvistikin kysymykseeni jo vastauksen. Also die Kommission sieht den äh, delegierten... E- e- Eli komissio vetää tämän delegoidun säädöksen pois kohta neljä. Ennen kuin menen kohtaan neljä, niin äh, haluaisin äh, kansainvälisen yhteistyön järjestön valtuuskunnan toivottaa tervetulleeksi GIZ valtuuskunnan se on ollut voimakkaasti mukana tällaisten talouskumppanuussopimusten valvonnassa, joten ne ovat sydämesti tervetulleita tänne kauppa, kansainvälisen kaupan valiokuntaan. Ne ovat tuolla takarivissä. Jopa komissio on iloinen. Hyvä. Sitten menemme kohtaan neljä valiokunnan vuoden 2017 kokouskalenteri sellaisena kuin koordinaattorit ovat sen hyväksyneet. Se on vain tiedoksi teille. Sitten menemme kohtaan viisi. Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Periaatteessa meillä on vain yksi kolmikantaneuvottelu käynnissä, eikä sekään enää äh, ole enää alkuvaiheessa, vaan loppuvaiheessa nimittäin niin kutsutut konfliktimineraalit, eli eh, sen täytäntöönpano, josta olemme pitkään keskustelleet, nimittäin että neljä ähm, mineraalia ähm, pääsevät järkevällä äh, tavalla kaivoksesta sulattoon ja siitä eteenpäin ja olemme nyt siinä vaiheessa, että tekninen kokous on tarkoitus järjestää 27. syyskuuta. Jos kaikki menee hyvin, niin 19. lokakuuta äh, tämä lainsäädäntö hyväksytään esittelijämme herra Winklerin johdolla. Haluatteko puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, chairman and dear colleagues, just very briefly. Hyvä puheenjohtaja ja hyvät kollegat, hyvin lyhyesti haluaisin korostaa tiettyä asiaa ja haluaisin äh, kollegojen pyyntöjä, niitä pyyntöjä, jotka ää, äh, niiden kollegoiden, jotka toimivat varjoesittelijöinä, kiittää. Haluaisin esittää kiitokset, sillä se on tehnyt erittäin hienoa työtä tämä työ on ollut ja tulee tulevaisuudessakin olemaan, kun työ ei vielä ole valmis ja on hyvin monimutkainen ja teknisestikin hankala, tulee vielä käymään. Kiittäisin siitä ja haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä heidän työstään. Tämä on ollut erittäin tärkeää työtä ja olettaisin, että kaikki avustajat ja kaikki henkilökunta ja asiantuntijat, jotka ovat näihin teknisiin kokouksiin, jotka juuri mainitsitte osallistumassa, saisivat jäseniltä tietoa niin, että myöskin henkilökunta osallistuisi näihin kokouksiin tämän saavutetun poliittisen sopimuksen hengessä niin, ettei saavutettu yksimielisyys nyt vaarantuisi, sillä kaikki poliittiset ryhmät ovat nyt parlamentissa ottaneet askeleen toisiaan kohtaan lähentyneet ja tällä tavoin me tämän hyvin tärkeän lainsäädännöllisen työn saamme, saatamme pu- päätöksen. Kiitoksia. Ja, Kiitos. Kiitän teidän aktiivisesta roolistanne. Tässä on ihan totta, niin kuin sanoitte. Tämä tulee olemaan lainsäädäntöjuna, joka tulee olemaan todella perustavaa laatua oleva tekijä parlamentille, koska se on sitova säädös järkevälle hallinnollille konfliktimineraalikysymyksissä. Tämä on ensimmäinen vaihe. Meidän pitää valvoa sitä tarkasti, jotta me olisimme vahvemmin läsnä meidän kauppavaihdossamme myös jatkoa ajatellen, nimenomaan kun puhutaan konfliktimineraalista, mutta se pitäisi ulottaa tekstiileihinkin. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tällä tulee olemaan maailmanlaajuista arvoa tällä ketjulla – ja paljon enemmän kuin ainakin aikaisemmin. No niin, nyt siirryn kohtaan kuusi esityslistassa, joka liittyy jossakin määrin myös siihen, miten hallinnoidaan kansainvälisiä normeja työelämässä ja nimenomaan niiden siirtämistä Meillä on ollut jo keskustelua kansainvälisen työjärjestöksen kanssa. Olemme keskustelleet tästä aivan erityisesti, koska silloin kun puhutaan kestävyydestä, se on erittäin tärkeää silloin kun lähdetään soveltamaan työelämän normeja, olipa kyseessä Kanada esimerkiksi, kun on ratifioidaan normeja, mutta se liittyy myös muihin, muihin tapauksia, joissa, joista neuvottelut ovat tärkeitä. Peru, Kolumbia, Filippiinit, Bangladesh, se on erittäin aktuellia tällä hetkellä. Ja. Toisaaltahan ää, tässä on kyse intensiivisistä kauppasopimuksesta. Toisaalta ää, kehitys Filippiineillä ei ole niin kovin lupaavaa ollut, mutta myös Vietnamissa, jossa Äh, olemme sopineet, äh, solmineet kauppasopimuksen ja kysymys, äh, joka liittyy riippumattomiin ammattiyhdistyksiin ja ammattiyhdistysten oikeuksiin, on hyvin tärkeä elementti tämän kauppasopimuksen kestävyyden kannalla, mutta myös Etelä-Korea, jossa meillä on ollut sopimus jo viiden vuoden ajan. Nämä neuvontavat ryhmät toimivat, mutta ne eivät toimi vielä niin, että esimerkiksi rikosoikeuden lakon vastainen pykälä olisi voitu korjata. Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla tässä ilon kannanotto tästä. Ja sitten kysymys ihmisarvoisesta työstä globaalissa arvoketjussa on ilolla äh, tärkeä prioriteetti ja se sopii hyvin yhteen sen kanssa, mistä keskustelemme täällä valiokunnassa. Siksi olen iloinen, että Rova Corin Vaga kansainvälisten työstandardien johtaja Ilosta on täällä tänään. Olkaa hyvä. Thank you very much, sir. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. Kiitokset sekä puheenjohtajille että kaikille valiokunnan äh, jäsenille tästä kutsusta. Ilo arvostaa suuresti mahdollisuutta keskustella kanssanne nyt syvällisemmin näistä standardeista monissa eri maissa. Ennen kuin aloitan, haluaisin tiedustella, kuinka paljon aikaa minulla on ensimmäistä puheenvuoroa varten. Ehkä 10 tai 15 minuuttia. Seuraava esitysistan kohta alkaa kello neljä. Good day. Hyvä, hienoa, että kysyin. En voi nyt tehdä oikeutta kaikille niille maille, jotka teitä saattavat kiinnostaa. Minä tulen vain muutaman niistä esittelemään hiljattaisten keskustelujen valossa, joita käytiin Geneven työkonferenssissa kesäkuussa. Maiden valinta tapahtui sen mukaan, mikä teitä kiinnostaa ja käynyt läpi nyt Aakkosjärjestyksessä, tässä järjestyksessä ei ole siis mitään muuta merkitystä. Aloittaisin Bangladesista. Bangladesh jälleen kerran tänä vuonna osallistui standardikomitean äh, yhteiskokouksen käsittelemään artiklaa 87 kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ja Ähm, huolena olivat äh, oikeusloukkaukset maassa, ammattiliittojen edustajien ahdistelu ja erilaiset lainsäädännölliset esteet ammattiliittojen toiminnalle ja johtajien äh, ahdistelu ja myöskin epäreilyihin käytänteisiin äh, puuttuvia mekanismeja ei ole ja äm, vientiprosesseissa ilmeni ongelmia keskustelun valossa konferenssissa komitea ilmaisi syvän huolensa siitä, että Bangladesin hallitus ei ole yhä saanut aikaan komitean suositusten kaltaisia toimia. Hallitusta kehotettiin ryhtymään toimiin Bangladesin vuoden 2013 työ sopimuksen mukaisesti ja Nämä tähtävät siihen, että yhdistymisen vapaus olisi täysi ja kaikki ammattiliittojen vastainen syrjintä maassa päättyisi ja että ammattiliittoihin olisi vapaa mahdollisuus liittyä, että tämä vapaus turvattaisiin ja että korkean tason ähm, tarkkailuryhmä voisi toimia. Tämän vuoden huhtikuussa tällainen korkean tason tarkkailuryhmä, jossa oli komitean kaksi varapuheenjohtajaa mukana, stanley valvontakomitean kaksi puheenjohtajaa mukana toteutettiin. ILO kutsuttiin parlamentaariseen kuulemiseen tämän viikon torstaina ja perjantaina. Tuolloin parlamenttimaassa toivottavasti hyväksyy uutta lainsäädäntöä liittyen vientiteollisuuteen. On hieno ele, että ILO kutsuttiin mukaan näihin keskusteluihin niin, että voimme käsitellä yhdistymisvapautta ja muita Äh, työelämään liittyviä kysymyksiä suoremmin äh, heidän kanssaan. Haluaisin myöskin kertoa hiukan tilanteesta, mikä tilanne on äh, sääntöjen noudattamisen ja työturvallisuustarkastusten osalta. Tämä oli ähm, Rana Plaza onnettomuuden jälkeen kovasti tapetilla, jos muistatte. Turvallisuustarkastuksissa voisin mainita muutamia seikkoja, porsanreikiä lainsäädännöllisessä verkostossa esiintyy, seurantaa ei ole kylliksi, kehitystä on tapahtunut. Meillä on teknisen tuen ohjelma, kuten tiedätte. Teemme läheistä yhteistyötä Euroopan unioninkin kanssa sen tiimoilta, kuten tiedätte. Ja olemme havainneet, että edistystä on tällä saralla tapahtunut. Bangladesin työssä lainsäädäntö, joka viime vuoden syyskuussa hyväksyttiin, on askel eteenpäin. Olemme nähneet parantumista tuli työturvallisuus- ja muissa tarkastuksissa. Ja hyvin paljon uusia työturvallisuustarkastajia on rekrytoitu ja virkoja avattu edistystä on siis tapahtunut, vaikka kuten epäilyttömät tiedätte, haasteita on yhä olemassa, mutta ainakin tämä prosessi on nyt hyvin käynnissä. Ja ehkäpä nyt nopeasti siirtyisin Ecuadoriin. Ecuador oli konferenssikomitean edessä sääntörikkomuksiin, työehtosopimuksiin liittyen. Suurin ongelma, josta keskusteltiin konferenssissa, liittyy siihen, että Ähm, julkisen sektorin työntekijöille työehtosopimusneuvottelumahdollisuuksia ei ollut ja nämä työehtoneuvotteluoikeudet on nyt äm, perustuslaillisella tarkistuksella laajennettu. Ehkäpä teille olisi tärkeää saada myöskin tietää, että tämän vuoden syyskuun alussa ILON pää johtajan puuttumista vaadittiin. Ähm, julkisen sektorin edustajien taholta. Ja Tämän vuoden elokuussa myöskin opettajien ammattiliitto vaati tätä. Olemme nähneet äh, lehdistön kautta, mikä ähm, ministeritason vastaus on ollut pääsihteerin asioihin puuttumiseen. He äh, sanovat, että äh, tällaista interventiota ei tarvita. Ja kyseessä on tilanne, jota me varmastikin seuraamme hyvin läheltä. Täyt- Minun täytyy pahoitella sitä, että konferenssin saapunut valtuuskunta ei ollut myöskään tehtävän tasolla. Kaikkia näitä kysymyksiä asiantuntijaryhmä tarkastelee tämän vuoden joulukuussa. Me siis tilanteen kehittymistä seuraamme Ecuadorissa hyvin tarkkaan. Koreaan liittyen, sillä tehän mainitsitte Korean hyvä puheenjohtaja. ehkä olisi mielenkiintoista sen yhteydessä todeta, mitä on tapahtunut. Koreaa emme käsitelleet konferenssissa tänä vuonna, sitä käsiteltiin viime vuoden konferenssissa, mutta tänä vuonna emme valinneet sitä kohdemmaksi. Ja syrjimättömyyden vastaisen sopimuksen yhteydessä Koreaa on käsitelty. Tämä liittyy työelämän epätarvoisuuteen ja esimerkiksi opettajien poliittiseen ilmaisen vapauteen. Hallitus on ryhtynyt toimiin konferenssin keskustelujen jälkeen ja asiantuntijaryhmä pystyy tekemään arvioinnin Korean hallituksen tarjoamasta raportista, joka liittyy erilaisiin lainsäädännöllisiin toimiin, joihin hallitus on ryhtynyt Geneven Ähm, kesäkuun 2015 konferenssin jälkeen yksi asiantuntijaryhmän Äh, esiin kysymyksistä käsitteli sitä kiistämätön tosiasiaa, että äh, jos mm, Koreassa opettajat ryhtyvät poliittisiin toimiin, he joutuvat äh, rankaisutoimenpiteiden kohteeksi. Tämä asia on yhä ilon valvonta elinten käsittelyssä ja Korean viranomaisten käsittelyssä. Nyt ehkä kiinnostaa myöskin kuulla, että seurantatoimena tälle konferenssikeskustelulle ja sen kommenteille ILO tukee nyt hallitusta Euroopan unionin yhteistyöllä ja komission yhteistyöllä, ähm, jotta se pystyisi tunnistamaan, mitkä ovat äh, sopimuksen 111 toimeenpanon viimeiset ähm, puutteet. On myöskin tärkeää maan yhteydessä mainita, että ilon pääjohtaja on yhä uudelleen ilmaissut huolensa yhdistymisen vapausongelmista aivan hiljattain suurimman Korean ammattiliiton puheenjohtaja joutui viideksi vuodeksi vankilaan ja syytteet liittyivät hänen osaltaan ammattiliiton toimintaan ja 19 ammattiliittojen edustajaa ovat myöskin joutuneet tuomituiksi samaan aikaan viime vuoden marraskuussa Ilon pääjohtaja teki väliintulon ja tämä on selvä merkki siitä, että ongelmat, joita olemme havainneet menneisyydessä esiintyneen, ilmenevät uudelleen jossain määrin. Tänä, tällä viikolla on suunniteltu lakkoja, joten tulee olemaan myöskin mielenkiintoista tämän vuoden, viikon tapahtumia seurata maassa. Myanmarin liitto liittyen. Myanmaria emme käsitelleet, kuten ehkäpä tiedätte konferenssissa, mutta minulle kerrottiin, että maa kiinnostaa teitä että te haluaisitte kuulla, mitä äh, siellä tapahtuu. Myanmarissa on kolme toiminta-alaa. Tarkoituksena on auttaa Myanmarin äh, kehitys, kun se pyrkii täyttämään työ, äh, oikeussäännöstöä ja oikeusvaltion toimintaperiaatteita. Ja maassa on kipeä tarve sellaisille eh, instituutioille, jotka pystyisivät eh, lainmukaisuutta valvomaan ja tukemaan eh, työmarkkinoiden toimijoita maassa. Meillä on Myanmarissa käynnissä oleva ohjelma, joka, jonka Myanmarin hallitus itse käynnisti eri maiden ja ilon, ilon tuella – vuonna 2015 myöskin Euroopan unionin tuella ja tarkoituksena on siis tukea Myanmarin kehitystä näissä kolmessa kysymyksessä. Euroopan unionin ja komission tuella tällä viikolla meillä on toinen sidosryhmien foorumi, joka järjestetään maassa. Tarkoituksena on keskustella työlainsäädännön uudistamisesta ja kapasiteetista, jota tarvittaisiin edistymiseen. Ja teille ehkäpä on tärkeää tietää, että suurin työelämälainsäädännön uudistus on käynnissä ja se on käynnissä kansainvälisen yhteisön tuen ansiosta. Ja me olemme jo havainneet jonkinlaista edistymistä tapahtuman, vaikka hyvin paljon tehtävää vielä onkin, mutta edistystä tapahtuu esimerkiksi tärkeiden lainsäädännön osasten osalta – nyt kunnioitan aikarajoja, joten ehkäpä sanon vielä sanasen Filippiineistä ja sitten siitä, mitä olemme globaaliin tarjontaketjuun liittyen Sanon, että me keskustelimme Filippiineistä. Filippiinit oli yksi maista, jotka olivat tämän vuoden kesäkuun työkonferenssin aiheina säännön 87 mukaisesti jonkin verran edistystä on tapahtunut kansainvälisten mekanismien osalta, joiden tarkoitus on siis valvoa ihmisoikeuksien rikkomuksia, myöskin ammattiliittojen oikeuksien rikkomuksia, mutta samaan aikaan on havaittu, että tutkinnoissa on ilmennyt puutteita eri rikkomusten tutkintojen osalta ja lainsäädännöllisiä puutteita ilmenee eikä niihin ole vielä puututtu. Jonkin verran toimia hallitukselle on suositeltu, riittävän tutkinnan takaaminen ihmisoikeusrikkomusten ja tappojen osalta ja ammattiliittojen oikeuden, toimintaoikeuden turvaaminen täysin. Ja ILO tulee järjestämään vierailumission tässä yhteydessä Voin ilolla kertoa, että olemme voineet olla yhteydessä suoraan hallituksen kanssa ja valmistelut suoran mission järjestämiseksi ensi vuoden alussa ovat käynnissä. Äh, tulemme näkemään, kuinka pystymme pääsemään etenemään näissä työelämään liittymissä kysymyksissä, jotka ovat olleet auki. Meillä on yhä haasteita hallituksen ja ilon välillä. Me tulemme yhdessä tarkastelemaan äh, sitä, kuinka me voimme niitä käsitellä ja kuinka nopeasti voisimme vastata ähm, työkonferenssin komitean vaatimuksiin. Sitten globaali tarjontaketju. Asiasta keskusteltiin työkonferenssissa tänä vuonna kesäkuussa. Kyseessä oli ähm, arvokkaan työn kysymys tarjontaketjussa. Tämä on hyvin monimutkainen keskustelu, jossa oli vaikea päästä johtopäätöksiin, mutta johtopäätöksiä saimme kuitenkin tehtyä. Johtopäätökset korostivat sitä, että tuotantoketju on monitahoinen ja kehittyy ja liittyy globaaleihin kasvu- ja työllisyyskysymyksiin, kuten myöskin arvokkaaseen työhön, erilaisiin puutteisiin ja eri hallitusten pyrkimyksiin parantaa tilannetta. Johtopäätöksissä annettiin monia suosituksia hallituksille, jotta ne ryhtyisivät toimiin, kuten myöskin suosituksia äm, eri sidosryhmille, työelämän edustajille ja yrityksille. Erityisesti suositus 22 ja 25 äh, olivat ähm, ILON äh, suosituksia seurantatoimille. Jos luette nyt tämän kappaleen 23, säästän teidät tältä vaivalta, mutta jos kappaleen 23 luette, siinä kuvataan kaikki ne toimet, joiden osalta ILO on tehnyt vetomuksia, joita se seuraamme tällä hetkellä. Olemme muotoilemassa toimintasuunnitelmaa tämän johtopäätöksen pohjalta, jotta voisimme varmistaa sen, että ILO käyttää kaikkea kapasiteettiaan, vertailumahdollisuuksiaan, kokemustaan ja mahdollisuuksiaan järjestää dialogia ja keskustelua välillä vaikeistakin asioista. Ja nyt suunnittelema olema ohjelma perustuu viidelle seikalle, tiedolle, sen jakamiselle ja kehittämiselle, kapasiteetin rakentamiselle, kaikkien toimijoiden mukaanottamiselle globaalissa tuotanto- ja toimitusketjussa ja kuten aikaisemmin jo mainitsitte, Kolmas seikka on äh, arvokkaan työn äh, tukemisen tähtävä ohjelma, jossa keskitymme eri yhdistymisvapausoikeuksien niin toteutumiseen, kuten esimerkiksi ammattiliittojen vapaaseen toimintaan. Ja neljäs liittyy ilon jäsenmaiden saamaan tukeen ja viides kumppanuuteen, sillä kukaan yksin ei pysty äh, globaalissa toimitusketjussa saamaan aikaan vaikuttavia muutoksia. Tässä vaaditaan monia eri toimijoita ympäri maailman. Ohjelma tullaan esittelemään ilon äh, johdolle tämän vuoden äh, marraskuussa. Meidän tulee odottaa äh, tämän hallintoelimen päätöksiä ja ohjeita meidän täytyy ryhtyä kunnianhimoisiin toimiin tämän jälkeen. Paljon kiitoksia. Tässä oli lyhyt päivitystilanteesta. Kiitos. No. Kiitoksia tästä päivityksestä. Nyt annan puheenvuoron jäsenillemme kahdeksi minuutiksi maksimissaan. Edustaja Miner. Dank u wel, voorzitter. En, uh, dank u wel, mevrouw. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Minä kiitän teitä tästä hyvin kattavasta maakatsauksesta. On myös muita maita, jotka ovat törmänneet tai törmäävät vielä suuriin vaikeuksiin tämän perus, ilon perussopimuksen kanssa ajattelen tässä sitä, että sopimuksen teksti myös kannustaa myös muihin sopimusten allekirjoittamiseen, mutta ei tässä ole tarkoitus lähteä rankaisemaan niitä maita, jotka eivät vielä allekirjoittaneet ilon sopimusta. Miten tilanne on kehittynyt työnormien kanssa SETA-sopimuksessa ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä, mikä olisi lisäpöytäkirja tälle sopimukselle nimenomaan, kun puhutaan työolosuhteista. Minä olen yrittänyt etsiä tätä, mutta pöytäkirja ei ole sitova. Mikä on ilon kanta tässä? Helmut Scholz. Helmut Scholz. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sydämesti kiittää tästä lyhyestä, mutta erittäin mielenkiintoisesta tilannekatsauksesta joihinkin maihin. Äh, kuitenkin olisin mielelläni kysynyt äh, tällä hetkellä käytävissä neuvottelusta Genevessä YK puitteissa, joka liittyy yritysten vastuuseen, ihmisoikeuksien noudattamisesta. Onko ILO tässä mukana ja onko ILO kiinnostunut siitä, että tämä sopimus todella toteutuu, koska työehtosopimusneuvottelu se on suuri saavutus joka meidän on horisontaalisesti varmistettava äh, kaikissa sopimuksissa. Miten saamme sen kuitenkin sitovasti kaikkiin sopimuksiin mukaan, sellaisiin sopimuksiin, josta se jo puuttuu, jo se vielä puuttuu? Ja toinen kysymys, millä tavoin valitaan ne valtiot, jotka komitea valitsee tällaiseen syvällisempään tutkintaan. Miten tämä mekanismi toimii? Ehkä voisitte sen meille vielä kertoa. Kiitoksia. Thank you, Chair. Thanks also to the speaker. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tälle aikaisemmalle puhujalle kolme lyhyttä kysymystä, jos sallitte Euroopan unionin kauppapolitiikkaan liittyen. Kuten tiedätte, me yleensä liitämme kestävän kehityksen lausukkeen sopimuksiimme. Me pyrimme aina tätä ajamaan läpi. Näettekö te mitään merkkejä siitä, että nämä lausekkeet vaikuttaisivat työolosuhteisiin niissä maissa, joiden kanssa meillä on sopimuksia? Öö, hiljattainen akateemisen tason tutkimus viittaa siihen, että valitettavasti ne eivät vaikuta lainkaan. Mitkä ajatuksenne ovat tähän liittyen? Niin sitten kaksi maihin liittyviä kysymystä. Korean suhteen olen samaa mieltä kanssanne. Olemme hyvin huolestuneita siitä, että ähm, työoikeudet taantuvat Koreassa. Korea ei ole äh, sopimusta 98 ähm, ratifioinut, kuinka te pyritte toimimaan jotta maa ratifioisi tämän sopimuksen. Niin sitten kolmannes maa, jota ei mainittu äsken, Turkki. Turkin osalta on selkeitä todisteita siitä, että lapsityövoiman voi käyttö maassa on kasvanut, kun syyrialaisia pakolaisia maahan on tullut, vaikka se aikaisemmin väheni. Onko teillä mitään huomiota tai ajatuksia tähän tilanteeseen liittyen? Edustaja Sanchez. Sanchez. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykset liittyvät myös EUn kauppapolitiikkaan ja konkreettisesti Kanadan ceta sopimukseen Haluaisin tietää, oletteko te sitä mieltä, että tämä sosiaalilauseke, joka on, löytyy tästä sopimuksesta, on riittävästi koersitiivinen ja onko se siinä riittävät mekanismit sanktioita varten silloin, kun ei toteuteta sopimusta ja normeja. Toinen kysymys, oletteko sitä mieltä, että kauppasopimus, jos on kyse investoinnista, olisi hyvä, jos on kyse tämän tyyppisistä lausekkeista. Silloinhan voidaan joutua konfliktiin, miten e, ilon valvontaelimet tulkitsevat tätä sopimusta ja miten SETAn ennakoimat e, valvontalautakunnat ja valvontaelimet tulkitsevat tätä sopimusta. Joachim. Ja, also... Niin, tästä jo lyhyesti puhuttiinkin, mutta vähän vielä kärjistäisin tätä. Nimittäin Korean tilanne, se heikkenee samanaikaisesti yli viiden vuoden ajan. Meillä on ollut kauppasopimus Etelä-Korean kanssa, jossa Koreakin sitoutuu noudattamaan ilon tärkeimpiä työnormeja ja ratifioimaan ne asteittain. Äh, tukeeko EU teitä tarpeeksi, äh, että voitte painostaa, että tällaista tapahtuu? Muuten meidän ei tarvitse kirjata tällaisia asioita kauppasopimukseen, jos sitten sen jälkeen asiasta ei huolehdita äh, kunnolla tai sitten sitten menestystä ei tapahdu. Eli tukeeko komissio teitä tarpeeksi, jotta voisitte painostaa Korean hallitusta edistymään asiassa? Edustaja Forenza. Frau Forenza. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Ilon edustajaa tästä tärkeästä raportista. Ennen kuin esitän teille kysymyksen, haluaisin korostaa, että viime heinäkuussa 5. heinäkuuta Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jos minä olin esittelijänä, mm, jonka tarkoituksena on nimenomaan tehdä kestävän kehityksen luvuista vahvempia niin, että kauppasopimukset eivät heikentäisi työntekijöiden oikeuksia ja työpaikkojen laatua ja kansallisella lainsäädännössä pitää hyväksyä nämä kahdeksan perusyleissopimusta. Tämä voisi olla hyvä väline myös teille. Tietenkin me vaadimme, että äh, globaali arvoketjua äh, hallinnoidaan kestävällä tavalla. Äh, työntekijöiden vastuu on tärkeä kysymys parlamentille, kun tehdään yhteistyötä ILON kanssa. Yhdyn kysymyksiin, jotka kollegat jo tekivät liittyen ei pelkästään SETAan, vaan Singaporen ja Euroopan unionin väliseen sopimukseen, nimittäin se, että ainoastaan viitataan näihin työstandardeihin, eikä se ole mitenkään velvoittavaa, ei ole mitenkään velvoittavaa esimerkiksi ratifioida ja panna täytäntöön ilon yleissopimuksia joten millä tavoin eh, ILO katsoo SETAa ja sopimusta Singaporen kanssa. Sitten minuakin kiinnostaisi tietää enemmän Turkin tilanteesta, jossa eh, lapsi työllisyys on asia, jota Euroopan unioni ei voi jättää huomiotta ja mitä ILO aikoo tehdä eh, kun katsotaan millaisia rikkomuksia Bangladesh on tehnyt sopimuksiinsa. Kiitoksia. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä loistavasta katselmuksesta, kun hän kertoi meille siitä, mitä ILO on tehnyt ja tekee. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen, me olemme korostaneet aika paljon, ja näin on ollut tapana kauppasopimuksissa joita allekirjoitetaan yhä enemmän yksityiskohtaisemmin, kun haluamme pitää kiinni kestävästä kehityksestä ja työoikeuksista. Ja alle sopimuksia allekirjoitetaan. I, ILO on yksi niistä tärkeimmistä, joka allekirjoittaa niitä. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun maa on allekirjoittanut sopimuksen ja sen jälkeen tekee työelämän uudistuksia, jotka eivät noudata sopimuksen sääntöjä ja pykäliä? Mitä tapahtuu? Näin on käynyt minun maassani Espanjassa työelämän uudistuksen jälkeen sen jälkeen, kun oli tehtiin uudistus, sen jälkeen, kun TES-neuvottelut päättyivät. Toinen kysymys. Minä haluaisin enemmän tietoa, jos on mahdollista, Filippiinien tapauksesta. Se kyllä käynnistää neuvotteluprosessin ja olisi erittäin tärkeää, että me tässä parlamentissa saisimme yksityiskohtaista tietoa tilanteen kehityksestä, mikä on todellinen tilanne ja miten se kehittyy ja etenee, jotta voimme siis todella testata sitä, toteutuvatko työoikeudet ja normit. So, Sandra, three minutes. Kiitoksia Sandra, kolme minuuttia. Miten komissio edistää ilostandardien täytäntöönpanoa erityisesti Etelä-Koreassa? Kiitoksia, että kutsuitte meidät tähän kokoukseen. Äh, komissiolla on palveluyksikkö Empl-pääosasto, joka pitää yhteyttä iloon, mutta mutta äh, kaupan pääosastolla on useita sopimuksia näiden mainittujen maiden kanssa. Meillä on ilo jatkuvasti tehdä yhteistyötä ilon kanssa ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää heitä julkisesti siitä, mitä he tekevät. Yksi elementti on se, että me olemme kaikki huolissamme siitä, mitä kuulimme tietyistä tapauksista ja haluaisin vastata ihan lyhyesti. Kysymyksiä voidaan esittää myöhemmin. Bangladesh, me katsomme tätä, emme sopimuksen näkökulmasta vaan ähm, eri näkökulmasta. Mm, yritämme tehdä yhteistyötä myös Korean kanssa kestävän kehityksen näkökulmasta. Ähm, Korea jätettiin aluksi ulkopuolelle. Voisin myös puhua muista maista, jotka mainittiin. Öm, ähm, Myanmar, jos EU ei eh, liittyisi tähän suoraan. Haluaisin kiittää iloa eh, näiden hankkeiden rahoittamista. Myanmar-hanke on meille erittäin tärkeä, saman Korean eh, hanke 111 yleissopimuksesta. Siis olemassa olevaa työtä on. Ne menee nyt yksityiskohtiin. Se, mitä haluaisin tässä korostaa, on eräs elementti, joka on meidän valintamme. Me emme tässä tukeneet standardeja, joita meillä on EU:ssa, vaan päätimme kauppapolitiikassamme tukea ILOta ja tukea näitä kahdeksaa ydin yleissopimusta. Ehkä meidän täytyy joskus katsoa myös Eurooppaa. Näin sanon jatkuvasti kollegoilleni äh, työllisyysasian pääosastolla. Olen myös erittäin kiitollinen mahdollisuudesta äh, ILOlle tulla tänne puhumaan, koska on erittäin tärkeää, että kumppanit kumppanimme, valtiot, joilla on esimerkiksi vapakauppasopimuksia tai sopimuksia näiden valtioiden kanssa, kuulevat tämän. Olen erittäin kiitollinen edustaja Forensalle hänen päätöslauselmastaan. Se on päätöslauselma, jota tulemme käyttämään. Olen kiitollinen myös edustaja Beginille hänen päätöslauselmastaan, koska se osoittaa ulkoisille kumppanoille, että me keskitymme näihin työntekijöiden oikeuksiin. Eräs innostuksen aihe on se, että tämä Trade for All-strategia pitää tätä kaikkea erittäin tärkeänä, eli että ähm, vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia niissä maissa, joissa meillä on sopimuksia. Mutta viimeinen varoituksen sana meidän tulisi ajatella, että kauppa on ainoa väline, ainoa politiikka. Siksi on äh, tärkeää, että meillä on myös näitä EASoja, koska kyse on ihmisoikeuksista mm, ja ydin ähm, työoikeuksista, jotka ovat myös ihmisoikeuksia. Edustaja Vaak. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Monia hyviä kysymyksiä esitettiin. Paljon kiitoksia näistä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja on hienoa, että pääsin tänne paikalle. Monet kysymykset liittyivät samaan, joten ryhmittelen niitä kysymykset liittyen työelämästandardeihin ja kauppasopimuksiin. Uskoakseni ilon kannalta tässä kolme tärkeää seikkaa ovat seuraavat. Äh, johdonmukaisuus äh, työoikeuslausekkeissa näissä kauppasopimuksissa ja mikä vielä tärkeämpää se, että nämä lausekkeet otetaan oikein ähm, huomioon kansainvälisessä työoikeuskontekstissa. ILO on huolissaan siitä, että vapakauppa sopimukset saattavat poimia ja valikoida erilaisia työstandardeja, mutta eivät käytä iloa standardin pohjana tai eivät käytä ilon valvontajärjestelmää esimerkiksi oikeuksiin ja niiden toteutumisen seurantaan liittyen. On hyvin tärkeää siis se, että nämä vapakauppasopimukset viittaavat oikeisiin välineisiin ja että ne käyttävät ilonvalvontajärjestelmää ja ottavat äh, käyttämänsä tiedon ilonvalvontajärjestelmästä. Sitten liittyen kysymykseen siitä, ovatko ne riittäviä, riittävien sitojia, sitovia, ovatko sanktiot riittävät, tämänkaltaiset kysymykset eivät ole jotakin, mitä ILO käsittelee. Me näemme, että todellakin vapaakauppasopimukset eh, tarjoavat eh, mielenkiintoisen vaikutusmahdollisuuden kansainvälisten työstandardien levittämiseen ja niiden toimeenpanemiseen. Ja kokemus on osoittanut, että kyllä todellakin vapaakauppasopimukset eh, antavat sykäyksen toiminnalle, mutta eivät riitä sinänsä. Me tarvitsemme rakentavaa sitoutumista sellaisiin maihin, jotka ovat ilmaisseet poliittista tahtoa ja halua edetä kansainvälisten työstandardien noudattamisen saralla. Haluaisin tässä yhteydessä mainita Vietnamin. Vietnamin kanssa olemme tehneet töitä yli kymmenen vuoden ajan. Olemme pyrkineet auttamaan maata täyttämään perustyöstandardit, pyrkineet auttamaan maata kehittymään kypsemmäksi toimijaksi kansainvälisissä sopimuksissa ja kaikki tällaiset äh, seikat vievät aikaa. On tärkeää ryhtyä ähm, rakentavaan yhteistyöhön. En halua tässä ryhtyä mihinkään kiittelypeliin, mutta tässä yhteydessä Euroopan komissio on erittäin suureksi tueksi. Kun poliittista tahtoa on olemassa, me pystymme äh, paljon äh, vaikuttavammin toimimaan. Kun saamme tämän poliittisen tuen sitten, ähm, mielestäni sisältön suhteen kysymys on hyvin vaikea. On vaikea saada ähm, tietoja asiasta. Me olemme saaneet aikaa mielestäni paljon vakaamman ähm, valvontajärjestelmän toiminnasta. Me nimenomaan vapaa kauppasopimuksiin ja työoikeuksiin liittyvä raportti on tulossa marraskuussa. Me olemme tehneet arvion erilaisista standardeista ja mekanismeista, joiden kautta niitä on toimeenpantu eri maissa. Mutta kyllä todellakin meidän pitää vielä tehdä paljon enemmän, jotta saisimme kattavan arvioinnin näiden mekanismien toiminnasta. Sanoisin kuitenkin, että meille kaikkein arvokkaita on se, että Nämä sopimukset antavat meille mahdollisuuden ajaa työstandardien toteutumista eteenpäin erässä maissa. Emme aina pysty niin nopeasti etenemään kuin toivoisimme, mutta pienikin edistys on parempaa kuin se, ettei mitään edistystä tapahdu. Sitten ilon rooli yrityselämässä ja ihmisoikeuskysymyksissä. Me olemme jatkuvassa vuoropuhelussa kumppaneidemme kanssa näissä kysymyksissä. Tämä on ei-sitova väline, mutta jälleen kerran antaa meille tilaa toimia alalla, joka koskettaa ilon mm, kiinnostuksen kohteita, työoikeuksien laajentamista. Kyllä, me toimimme siis yhteistyössä. Kuinka sitten äm, työkonferenssin komitea valikoi käsiteltävät maat? Meillä on kriteerilista. Me käytämme näiden 24 vuotuisen maan valikointiin erilaisia kriteerejä sääntörikkomuksiin, sääntöjen noudattamattomuuteen, hallituksen toimimattomuuteen liittyen. Eli meillä on hyvin laaja skaala erilaisia kriteerejä, joiden perusteella varapuheenjohtaja komiteassa valikoi alustavan listan, jonka komitea sitten hyväksyy. Korea ja se, onko meillä Korean kanssa äh, vuoropuhelua uuden ratifioinnin tiimoilta. Kyllä meillä on vuoropuhelua, mutta tällä hetkellä ei ole ilmennyt äh, halua edetä eteenpäin, jotta uusia välineitä voitaisiin ratifioida, eikä meillä ole äh, yleissopimuksen 98 ratifioinnista ollut mitään keskustelua Turkin suhteen. Olemme havainneet myöskin teknisen tuen myötä merkkejä siitä, että lapsityövoiman käyttö on vähentänyt. Olette kuitenkin aivan oikeassa siinä, että pakolaiskriisi on luonut virran lapsia, jotka ovat saapuneet Turkkiin ja joutuvat lapsityövoiman uhreiksi. Tur- ILO on käynnistänyt lapsityövoimaa koskevan ähm, ohjelman, joka pyrkii puuttumaan tähän ongelmaan. Ja mielestäni tärkeää on se, että me tarjoamme teknistä tukea ja teknistä apua, ettemme menetä niitä saavutuksia, joita Turkki on lapsityövoiman torjunnassa tehnyt. Sitten äh, Filippiineihin liittyen hyvin konkreettisesti periaatteessa tällä hetkellä tilanne on sellainen, että parlamentin käsittelyssä oli erilaisia lakialoitteita, jotka eivät menneet läpi, mutta näiden lakialoitteiden läpisaaminen on yhä tulevallakin lainsäädännöllisellä kaudella hyvin korkea prioriteetti ja aikaisin ensi vuonna hallitus tulee ottamaan ne uudelleen käsittelyyn, seuraamme tilannetta ja meillä on lähennettyä teknistä yhteistyötä Filippiinien kanssa DG Tradin kanssa. Tarkoituksena on tarjota toimielimille tukea ja niille elimille tukea, jotka sosiaalista vuoropuhelua ja kriisin ratkaisua Filippiineillä harjoittavat. Toivottavasti pystyn vastaamaan nyt näin, näihin hyvin moniin kysymyksiin. Kiitoksia. Interesting and, uh... Kiitoksia tästä. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Pitäkäämme yhteyttä se on äh, ihmisten äh, työoikeuksien edistämisen edun mukaista. Kiitoksia. Sitten menemme esityslistan kohtaan seitsemän. Tämä on nyt ensimmäinen äänestyskierros. Tässä on kyse sopimuksesta mietinnöstä, joka käsittelee Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen suojalauseketta. Edustaja Sarnes on esittelijänä ja me tarvitsemme loppuäänestystä varten äänestyskortit ja siksipä äh, järjestämme testiäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki kunnossa. Ryhmät ovat oikein edustettuina täällä. Sitten kohta seitsemän äänestys tästä suojalausekkeesta eh, banaaneista Kolumbia ja Peru. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 20 toinen osa. Äänestäs alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten tarkistus 35, toinen osa. 35, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet, tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkist- tarkistetaan Tarkistus 16. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 15. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneellisesti äänestämme näin muutettusta lainsäädäntöpäätöslausuman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Haluaisiko äh, esittelijä saada puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä ehdotan todellakin, että että otetaan mm, trilogiin neuvoston kanssa, me saimme suuren enemmistön. Olen erittäin tilo, yleinen, iloinen äänestyksen tuloksesta. Voimme keskustella neuvoston kanssa. Kiitän varjoesittelijöitä hyvästä tiimityöstä puheenjohtajan kanssa. Voimme mennä suoraan trilogiin. Kiitos, kiitos paljon. Eli ehdotan, että äänestämme trilogista. Also der Antrag ist gestellt, sofort. Nyt ehdotetaan, että heti mennään kolikantakeskusteluihin, e, eli aloitettaisiin saman tien neuvottelut. Mandaatti on se, mistä juuri päätimme. Ja neuvottelutiimi Tässä olisin minä puheenjohtaja, Rovader Sarnes esittelijänä ja sitten varjoesittelijät, herra Mato, Moisa, Zahradil, Keller, Scholz, Borrelli sekä yksi jäsen ENFstä, jos he niin haluavat. Jos teille tämä sopii, niin sitten äänestäkää puolesta, mutta teemme tämän koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Melkeinpä yksimielisesti hyväksytty. Onnitteluja ja kaikkia hyvää neuvotteluihin, Rovade Sarnes. Sitten menemme esityslistan kohtaan kahdeksan. Luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumista koskeva EUn toimintasuunnitelma. Tässä meillä on ensimmäisenä kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä. Luulenpa, että hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä nyt varmuuden vuoksi. Tarkistus 21, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty selvästi. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Luulisinpa, että hyväksytty. Äänestys alkaa. Tarkistus 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten näin muutettu äh, lausunto kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. koneäänestyksen tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, Emma. Sitten menemme esityslistan kohtaan yhdeksän. Äänestys joka käsittelee energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden kolmansien maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskevaa tiedonvaihtomekanismia. Äh, esittelijänä on herra Bentsen. Ensinnäkin kompromissitarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 Sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa vaihteen vuoksi. 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49, 50 puolesta vastaan tyhjää. Ylätty 51 puolesta vastaan tyhjää. Ylätty 52 puolesta vastaan tyhjää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 hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin 65 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 68 puolesta block vote on... Um... Puheenjohtaja, voisinko yrittää äh, 86-76 äänestää ryhmänä? 68 68 eteenpäin. Von 68 Ehdotetaan siis 68-76 yhtenä ryhmänä. Vastustaako joku? Ei vastusta. Hyvä on. Äänestetään 68-76 yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaikki hylätty. Seuraavaksi tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty äänestetäänkö yhtenä ryhmänä 9-12, vastustaako joku, ei. Sitten 9-12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja nyt äänestämme näin muutetusta lausunnosta koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, hyvä esittelijä. Kiitoksia. Tässä olivat tämän päivän äänestykset. Jos nyt joku haluaa lähteä salista, niin lähtekääpä hiljaa salista, pyytäisin. Kohta kymmenen on seurantaryhmien toiminta viimeisen kokouksen jälkeen. Pyytäisin nyt, että olkaa hiljaa. meillä oli kaksi. Yksi käsitteli ne neuvottelu Yhdysvaltain kanssa ensimmäinen syyskuuta. En ollut henkilökohtaisesti paikalla, mutta Maritje edusti minua siellä. Haluaisitko lyhyesti kertoa jotain tuosta seurantaryhmästä? Maritje, haluaisitko sanoa sanasen? Et. Everybody. <laughs> Anteeksi, minua hämmensi se, että kaikki kulkevat edestakaisin. Onko tämä kysymys, josta minä, äh, oliko kyse siitä, että voinko puhua monitorintoryhmästä, valintaryhmästä kyllä. Me etenemme kuuteen odotettua. Meillä oli hedelmällisiä kokouksia TTIP-pää neuvottelijan kanssa. Ähm, osallistuminen oli aktiivista. Ei minulla ole mitään sisältöön liittyviä huomautuksia monitorointiryhmää Ähm, toimii hyvin. Ähm, toivottavasti saamme rakentavan ratkaisun äh, edistystä ajatellen aikaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava seurantaryhmää järjestetään kai lokakuun alussa. Sitten TISA. Siitäkin on seurantaryhmä, se kokoontui 7. syyskuuta. Pääneuvottelu herra Kina oli paikalla 19 äh, kierroksen jälkeen, jota äh, johti Australia mutta sieltäkään ei ole mitään jännittäviä uutisia siellä työ, seurantaryhmässä. Tässä ovat ainoat seurantaryhmät, jotka meillä on. Sitten menemme kohtaan 11. Tämä on kertomus Intan ja kehitysasian valiokunnan yhteisestä matkasta Nairobiin 14. UNCTADin ministerikokoukseen. Siellä hän oli kaksi tällaista suuntaa. Yksi suunta oli keskustelu uudesta UNCTADin mandaatista, joka käsitteli enemmän näitä tutkimuksia äh, velkaantumisessa johtuvista, johtuvista ongelmista, jonka tarkoituksena vähän vahvistaa UNCTADin poliittista roolia. Näihin neuvotteluihin mekin osallistuimme epäsuorasti tietenkin kävimme äh, keskusteluja, mielipiteen vaihtoa komission kanssa. Ja sitten toiseksi oli paljon rinnakkaistapahtumia, jotka käsittelivät yksittäisiä maailmankaupan aspekteja. Me osallistuimme erityisesti tähän maailman investointifoorumiin, jossa minulla oli mahdollisuus pitää tällainen perustavanlaatuisempi puhe. Ja toiseksi, ja se olikin hyvin kiinnostavaa, meillä oli mahdollisuus kanadalaisten kanssa yhdessä esitellä tätä uutta investointituomioistuinjärjestelmää. Ja saimme hyvin myön, paljon myönteisiä reaktioita muilta mailta tästä investointituomioistuimenta. Me sovimme, että jatkamme tätä keskustelua Mm, erityisesti kolmannet maat esittivät kysymyksen, että miten heillä äh, olisi riittävästi kapasiteettia äh, maksaa äh, näille tuomareille ja kouluttaa heitä. Tätä on varmasti vielä pohdittava. Kävimme myös hyvin paljon keskustelua kenialaisten kanssa tämän talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamista, joka sitten johti loppujen lopuksi siihen, että vastaava ministeri tuli meille valiokuntaan vieraaksi ja 20. syyskuuta parlamentti sitten ratifioi tämän sopimuksen. Teillä on tämä kirjallinen raportti tästä matkasta edessäne. Onko teillä kommentteja tai kysymyksiä siihen liittyen? Ei näytä olevan. Hyvä. Sitten menemme esityslistan kohtaan 12. Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle. Ja tässä annan puheenvuoron heti esittelijälle Emmanuel Morellille. Ole hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo käsitelleet syvällisesti tätä Jordania edellisessä valiokuntakokouksessa. Me voimme sanoa, että olimme lähes tulkoon yksimielisiä diagnoosista ja ratkaisusta, jotta voimme parantaa joitakin ongelmatilanteita. Ratkaisuissa löytyy joustavoittaminen alkuperäsääntöjen kanssa, mutta meidän täytyy myös antaa nopeasti makrotaloudellista apua, joka olisi sekä avointa, siis nopeata, avointa ja hyvin anteliasta. Ja olen todennut, että Komission neuvosto ovat päässeet sopuun uusista strategisista painopistealueista euro, euro-Jordania suhteissa ja neuvottelut vapakauppasopimuksesta syventävästi ovat jo lähi tulevaisuudessa pilkottamassa ja sitä äh, neuvottelijatkin ovat äh, edesauttaneet, niin näinhän oli myös Tunisian kanssa. Edettiin äh, vähittäin ja symmetrisesti, tätähän me toivomme. Sitten tulen tähän, tähän mietintöluonnokseen, itse varsinaisen luonnokseen Siellä on seitsemän teknistä muutosta, jota komissio on ehdottanut normaali klassisen formaattiin. Tämä keskustelu oli hyvin tekninen, eikä se saa joukkoja mitenkään innostumaan, mutta kuitenkin keskeisenä siinä on se, että pääsimme sopuun, eikä se poista yhtään mitään siitä, että komission täytyisi käyttäytyä myös älykkäästi ja joustavasti neuvottelumuotojen kanssa siitä, eli millä tavalla neuvotella Jordanian kanssa, mutta meidän täytyisi siis antaa nopeasti päättäväisesti apua Jordanialle. Olen iloinen AFET-valiokunnan avusta tässä hankkeessa. Me kokoon, komissio kokoontuu parin päivän kuluttua, mutta minusta tuntuu, että tässä meidän me seurataan sillä tiellä, jota me olemme yhdessä hahmotelleet. Keskeistä on tietysti antaa Jordanialle apua, jota se tarvitsee rahoituksellisesti 2016-2017, mutta kuitenkin summan määrästä nousi kysymys. Ja sen jälkeen, kun keskustelin usean kollegan kanssa ja Ammanin viranomaisten kanssa ja myös niiden ihmisten kanssa, jotka tuntevat Jordania parempaan, ehdotan tarkistusta, joka olisi 350 miljoonaa IMFltä. Ja minä kerrotan, että kaikki kollegat, jotka ovat tällä samalla kannalla, myös varjoesittelijöitä allekirjoittamaan tämä korottaminen on tärkeää meidän jordanialaisille kumppaneillemme ja että EUlla olisi liikkumavaraa budjetillisesti silloin, kun se sitoutuu tämänkaltaiseen toimintaan. EU noudattaa tällä tavalla niitä sitoumuksia, joihin se on jo ryhtynyt, joista päätettiin Lontoon konferenssissa. Ja silloin se antaa myö, näyttää myös tietä muille lahjoittajille, jotka voisivat liittyä tähän toimintaan. Olisin erittäin iloinen kuulemaan teidän näkemyksiänne tästä. Mutta samalla tavoin kuin me olimme yksimielisiä diagnoosista, me olisimme yksimielisiä myös ehdotuksista, joita minä olen tässä teille tarjonnut hyväksyttäviksi. Emmanuel. Äh, Kiitoksia Manuela. Varjoesittelijöistä ei ole kukaan paikalla, mutta Danielilla on puheenvuoro. Niin, minä haluaisin EPP-ryhmän puolesta ja kollega Chikun puolesta, joka tänään valitettavasti voi olla paikalla, kiittää esittelijä sydämellisesti. Olisimme iloisia, jos voisimme tämän ehdotuksen yhdessä esittää. EPPnä mielelläni osallistuisimme siihen. Meidän tulisi vakauttaa tuon maan alueen maita. Jordania kantaa suurta taakkaa, jos ajattelen pakolaisia. Kyllä meidän Euroopan unionin pitäisi edes vähän tässä auttaa. Edustaja Desarnes on jälleen paikalla, olkaa hyvä. Merci, merci, monsieur président. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Emmanuel Morelia. Hän on oikeassa erityisesti sen suhteen, että me kaikki tiedämme, minkälaisia haasteita Jordania nyt kohtaa pakolaiskysymyksen, turismin romahtamisen, äm, raskaan julkisen velan taakan, että tämä tilanne ei kyllä tule parantumaan, kun näemme, minkälaisia pommituksia Aleppon alueellakin on tehty. En halua olla pessimistinen, mutta nyt on kiire auttaa tätä maata. Tilanne on kiireellinen, olen samaa mieltä esittelijän kanssa aivan täysin. On hienoa, että komissio vahvistaisi sitoumuksensa näiden muutosten osalta todettiin, että Tunisia ei ole mikään viite, mutta olisi hienoa, että meidän nyt kuultaisiin joskus. Minä tuen täysin esittelijä ja tulen kanssalle kirjoittamaan kaikki tarkistukset, jotka vetovat avun puolesta. Todellakin olen sitä mieltä, että ellei Euroopan unioni tällä hetkellä Jordanian rinnalla ole ja tue sitä riittävillä varoilla, tilanne ei järjesty. Kiitoksia. On Helmut. Kiitos Helmut. Ja, Kiitoksia. Minäkin haluaisin Äh, varjoesittelijän, ryhmän varjoesittelijän nimessä vielä erään asian nostaa esiin, joka ei tähän mennessä ole ollut tärkeä, koska me olemme äh, tietenkin tietoisia siitä, että Jordania kärsi erityisesti äh, Syyrian sodan jatkumisesta pakolaisaaltojen ja muun muodossa ja siksi tässä tilanteessa sillä on hyvin vakavat vaikutukset maan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Ja kuten esittelijäkin olemme sitä mieltä, että meidän on autettava Jordania, se on tarpeen. Samanaikaisesti olemme myös sitä mieltä, että meidän on sitten siis tarkasteltava tätä makrotaloudellista tukivälinettä, miten se auttaa yleensä ja miten tällaisessa kärjistyneissä tilanteissa yleensähän me Äh, tarkastelemme näitä asioita kärsistyneissä tilanteissa, miten me ylläpidämme tuon välineen tavoitetta ja meidän mielestämme siihen kuuluu se, että 2.1 artiklan mukaisesti makrotaloudellisen avun myöntäminen äh, sidotaan ihmisoikeuksien noudattamiseen Jordaniassa. Ja tämä meidän on nostettava esille vieläkin siellä. Ihmisoikeuksia rikotaan, ei ole tiedotusvälineiden vapautta, ei ole kriittistä oppositiota eh, kuningasta vastaan ja huolimatta hänen eh, hienosta puheestaan vähän aikaa sitten Strasbourgissa Euroopan parlamentin edessä pakolaistilanteesta, mutta kyllä yhteiskunnallinen sisäinen kehitys on eh, silti suuri haaste. Tässä on vielä muutamia kommentteja ja näistä asioista tulemme tekemään tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. President. I'm speaking on behalf. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt kollegani Sandro Lunasin puolesta. Hän ei päässyt paikalle tänään. Hän haluaisi todeta, että ryhmämme tunnustaa kaikki ponnistukset, joita on tehty Jordanian kuningaskunnan kunnassa erityisesti Syyrian pakolaisten auttamiseksi ja tunnustaa kaikki ne haasteet, joita tämä tilanne aiheuttaa ja siksi me tuemme tehtyä esitystä, jotta tarjottaisiin makrotaloudellista apua Jordanialle. Me myöskin äh, olemme sitä mieltä, että tämän avun pitää olla ehdollista ja varat täytyy käyttää oikein tuen saajamaassa. Äh, edustaja Lunes äh, sanoi, että esittelijä on ollut häneen yhteyksissä äh, nähdäkseen, voisiko edustaja Lunas äh, kansalle kirjoittaa tarkistuksia, jotka liittyvät 200 äh, 350 miljoonan euron suruiseen makrotaloudelliseen tukeen. Me emme tällä hetkellä lähde allekirjoittamaan näitä tarkistuksia, mutta harkitsemme asiaa. Ja mitä taas tulee tarkistukseen, odotamme vahvistusta tai ajantasaista tietoa komissiolta äh, Jordanian ulkoisen rahoituksen tarpeista. Kun saamme tämän tiedon, me tulemme tekemään päätöksemme allekirjoittamisen liittyen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiitoksia herra Sahradil. Ja nyt annan komissiolle puheenvuoron. Kuka sanoo jotain Jordaniasta? Olkaa hyvä. Mm. Uh, Dear, Mr. Um, Chairman. Hyvä puheenjohtaja. Koska esityslista on yllättävän nopeasti äh, edennyt äh, nyt äh, vastuupääosaston kollegani eivät ole vielä paikalla, mutta kirjaan kaikki nämä huomiot esiin ja annan heille tarvittavat tiedot. Kiitoksia. As always. Um, Kiitoksia, kuten jälleen, kuten aina, Immanuel. Ymmärsinköhän nyt ihan kaiken, mutta ymmärsin, että komissiokeskustelun kanssa käydään sitä myöhemmin. Kiitän kaikkia kommentoijia. Ihan legitiimiä kysymyksiä. Edustaja Schulz puhui tästä EMF, EMFstä. Minä kiitän myös kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat yhtä mieltä ajatuksesta summan nostamisesta. Eihän tässä nyt pidä olla mitenkään maksimalistinen. Tämä vastaa vain nykytarpeita. Edustaja Sarne sanoi siitä. Tässä on kyse maasta, joka tör, on törmännyt suuren luokan vaikeuksiin. EUhan aina kehuu, että se auttaa tuon alueen maita, mutta sen pitää sopeuttaa sanansa tekoihin. Senpä takia minä ehdotan tätä kor- korjausliikettä tarkistuksena summan muuttamista. Ja, ja toivon, minä olen käytettävissä sitten, kun komissiolle sopii. Merci, eh, herr Ferrand. Kiitoksia, edustaja Ferrand. <laughs> ja. Gesetzgebung. <laughs> Aber das soll er auch so sein. Niinhän se pitäisi ollakin. Niin. Tämä ehdotusta voi kyllä tukea, tämä on järkevää. Tietenkin Jordanian täytyy kantaa suuri taakka, kuten jo sanottekin, se näkyy matkailussa, mutta myös muilla taloudellisilla aloilla. Minä ehdottaisin, eikä tämäkään ole vähäpätöistä, että samanaikaisesti on katsottava poliittista tilannetta Jordanissa. Pelätään, että johtuen sunnivoimien tulosta, jotka eivät tule Jordaniasta, äh, saattaa syntyä radikalisoitumista ja minä ehdottaisin, että tämä kulkee käsi kädessä tämän tarpeellisen tuen kanssa. Pitää olla myös valvontaa äh, ja poliittisen tilanteen tarkkailua niin, ettei mikään jää huomiotta. Kiitoksia. Esittelijä on kirjoittanut kaiken ylös ja työstää kaiken. Tarkistusten jätön määräaika on 26. syyskuuta. 26. syyskuuta kello 7 illalla. Ja äänestys järjestetään Intassa 12.13. lokakuuta seuraavassa Intan kokouksessa. Hyvä. Sitten menemme esityslistan kohtaan 13. Euroopan unionin sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus Ecuadorin kauppasopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi. Nämä neuvottelut päätettiin 17. heinäkuuta 2014. Me keskustelimme tästä jo useaan otteeseen. Me lähetimme ad hoc-valtuuskunnan maaliskuussa 2016 Ecuadoriin ja siitä seurasi päätöslauselma ja yritimme todellakin saada aikaan eh, koko prosessin nopeaa päättämistä niin, että Ecuadorilla olisi mitään ongelmia johtuen tämän aukon, aukosta tämän sopimuksen ja markkinoille pääsyssäännösten välillä. Meillä oli paljon keskustelua neuvoston ja komission kanssa ja nyt annan puheenvuoron esittelijällemme Helmut Scholzille ja hän kertoo meille tämänhetkisestä tilanteesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Te mainitsitte jo uskoakseni kaikkein tärkeimmät kysymykset ähm, asiassa Ecuadorin liittymisessä äh, Perun ja Kolumbian ähm, vapaakauppasopimukseen. Nimittäin sen, että meidän täytyy löytää ratkaisu olemassa olevassa ähm, aikataulussa vuonna 2016, sillä ensimmäinen päivä tammikuuta Muutoin ensi vuonna Ecuador menettää markkinoille pääsyn ja se olisi tilanne, joka loisi suuria taloudellisia ongelmia maalle, eikä vain Ecuadorille, mutta kaikille ihmisille, jotka eri talouden sektoreilla maassa tekevät töitä ja pyrkivät jatkamaan maan menestyksellistä kehitystä ympäristöllisten, yhteiskunnallisten ja demokraattisten oikeuksien kysymyksien parissa. Suoraan sanottuna me olemme todellakin viime kuukausina, eh, etten sanoisi vuosina, olleet eh, tiivisti yhteyksissä komissioon. Ja tarkoitus oli täyttää vastuuta tämä Äh, liittymispöytäkirja saataisiin toteutettua luonnollisesti Ecuadorin puolella näin on tapahtunut. Me olemme äh, olleet äh, Ecuadorin parlamentin kanssa yhteyksissä ja me olemme jo omalta osaltamme liittymiseen liittyvät seikat luonnostelleet ja me olemme kuvailleet ehdot Tilanne on ollut haastava. Ecuadoria on kohdannut maanjärjestys kolme kertaa tänä vuonna. Ja tilanne on nyt vielä vaikeampi Ecuadorissa ja taloudellinen tilanne monimutkaisempi ja siellä on paljon haasteita vielä enemmän kuin ennen. Siksi minä ehdotan, että mietintö omaksuisi täällä Euroopan parlamentissa myönteisen sävyn, jotta me ja että me tähtäisimme sopimuksen ratifointi, mutta luonnollisesti meidän täytyy seurata tilannetta. Te kaikki tiedätte, että me, minä aina vahvasti olen sen puolesta, että Euroopan parlamentin demokraattinen oikeus on tarkistaa sopimukset ja hyväksyä ne toteutuvat, mutta meidän täytyy ottaa huomioon aikataulu ja se, kuinka Euroopan unionin kansalaisiin 28 jäsenmaan tämä vaikuttaisi ja myöskin luonnollisesti kaikkiin satoihin sidosryhmiin ja yrityksiin kumppanuusmaissa. Me olemme pyrkineet selkeästi määrittelemään tilanteen ja me tiedämme, että lisähaasteita kaikissa näissä maissa on tällä hetkellä olemassa. Me äänestämme nyt turvalausukkeista liittyen liit, liittymispöytäkirjan liittyen ja myöskin me olemme eh, käsitelleet määritelmiä, jotka liittyvät maataloustuotantoon ja siihen, kuinka ne vaikuttavat Euroopan unionin lopultakin. Pyytäisin teitä, hyvät kollegat, eh, seuraavaa kun esittelen mietintöluonnokseni. Toivon, että me voisimme todellakin mahdollisimman nopeasti käsitellä luonnoksen, keskustella siitä ja äänestää siitä niin, että me saattaisimme koko ratifiointiprosessin päätökseen tämän vuoden joulukuuhun mennessä, niin että siitä voitaisiin joulukuussa äänestää täysistunnossa. Tämä tarkoittaisi sitä, että ennen 29. Ähm, marraskuuta meidän pitäisi käsitellä ja äänestää tästä mietinnöstä ja että meidän pitäisi toimia hyvin nopeasti. Toivottavasti jaatte, hyvä puheenjohtaja, mielipiteeni siitä, että meidän pitää löytää tässä sekä Euroopan unionin kansalaisten että Ecuadorin kansalaisten etujen välillä tasapaino. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Daniel. Ja, äh, Niin, arvoisat kollegat, meidän varjoesittelijämme kollega Fisas ei valitettavasti ole tänään paikalla. Siksi haluaisin ryhmäni puolesta lukea hänen kommenttinsa ensinnäkin menettelytavasta. EPP eh, pitää yllä sitoumusta mm, päättää eh, tämä Ecuadorin liittymismenettely vuoden loppuun mennessä. Me olemme tukeneet eh, yksipuolisia preferenssejä tämän maan puolesta vuonna 2014 jälkeen, kun GSP Plus-järjestelmä päättyi ja tämä on erittäin tärkeä EUn aseman ja taloudellisten etujen vahvistamiseksi Etelä-Amerikassa. Tämä on erittäin tärkeää myös näille kolmelle maalle, se lisää niiden integrointiprosessia. Tämä sopimus tarkoitus allekirjoittaa äh, lokakuun 11. lokakuu, marraskuuta ja sitten me haluaisimme äänestää tästä täysistunnossa joulukuussa. Me olemme lukeneet tämän uudistussuunnitelman tuleville vuosille. Arvostamme hallituksen halukkuutta parantaa järjestelmää, kuten parlamentti ehdotti vuonna 2015 päätöslauselmassaan. Tulemme seuraamaan tarkkaan tätä menettelyä ennen sopimuksen voimaan astumista ja sen jälkeenkin yhteistyön hengessä, kuten teemme myös Kolumbian ja Perun kanssa. Mitä tulee autojen tuotikiintiön, olemme iloisia näistä TBT- ja SPS-toimenpiteistä, joihin Ecuador on ryhtynyt, mutta Ecuadorin pitäisi poistaa kiintiöt autoille. Se vaikuttaa kielteisesti EUn vientiin. Ne eivät ole perustuja ja ne ovat VTOn äh, sitoumusten vastaisia. Odotamme tässä edistysaskelta. Kiitoksia. Dankeschön. Kiitos. Sosiaalidemokraateista voin sanoa, että mekin olemme kiinnostuneita siitä, että tämä äh, liittyminen voidaan saada aikaiseksi niin, ettei synny kielteisiä vaikutuksia Ecuadorille ja että vuoropuhelu Ecuadorin kanssa saadaan vahvistettua ja uskon, että oli kyse sitten markkinoille pääsystä tai vuoropuhelusta kansalaisyhteiskunnan kanssa tai kestävyyden täytäntöönpanossa niin on vielä tehtävää siitä huolimatta. Meidän on varmistettava, että kun neuvosto marraskuussa todellakin päättää, että me sitten täysistunnossa joulukuussa saamme aikaan tämän ratifioinnin. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme aina tukeneet äh, tätä ja me tuemme vielä enemmän ehdotusta nyt, kun huomaamme, että yleinen ilmapiiri vapaa kaupan eteen ja vapaa kauppasopimusten eteen on yleisesti ottaen maailmanlaajuisesti taantumassa. Siksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi edetä Ecuadorin liittymisen suhteen, näihin vapaakauppasopimuksiin liittymisen suhteen nopeasti. Se olisi hyvä Euroopalle, hyvä eurooppalaisille yrityksille, sillä se avaisi uusia markkinoita hyvin tärkeille teollisuuden sektoreille, kuten esimerkiksi autoteollisuudelle tai alkoholijuomille ja niin edespäin. Ja tämä olisi mielestäni myöskin hyvä asia Ecuadorille, sillä sopimukseen liittyminen tukisi maan talouskasvua ja auttaisi köyhyyden poistumisessa, erityisesti maatalousalueiden äärimmäisen köyhyyden poistumisessa. Ja haluaisin korostaa, että uskon, että hyvin vahva kehitysaspekti liittyy tähän vapaakauppasopimuksen liittymiseen Ecuadorin osalta, sillä Euroopan unioni on Ecuadorin tärkein Ähm, markkinakumppani, ellei öljy kaupalta huomioon. Ja PK-yritysten rooli on hyvin tärkeä tässä kaupassa. Olen myöskin tyytyväisiä siitä, että prosessi nyt nopeutuu. Ja uskomme, että sopimus saataisiin ratifioitua tämän vuoden loppuun mennessä, mikä välttäisi tarpeettoman tauon ja välttäisimme myöskin viiran tarpeettoman katkeamisen. Ja GSP Plus äh, järjestelyn katkeamisen. Minulla on vielä yksi kysymys komissiolle. Mikä on Kolumbian ja Perun osalta tilanne? Mikä tilanne on kun nämä maat, on jotakin ongelmia ilmennyt niiden osalta, olisi hienoa tietää tämä. Kuitenkin ilolla on, että odotan yhteistyötä esittelijän kanssa ja tuemme täysin tätä aloitetta. Kiitoksia. Okay. Paljon kiitoksia. Onko muita ähm, jäseniä, jotka haluaisivat puheenvuoron? Ei vaikuta olevan. Siis annan komissiolle nyt puheenvuoron herra Jorgensen. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Muutama nopea huomio meidän puoleltamme. Me myöskin äh, pidämme nopeaa Ecuadorin liittymistä vapaakauppasopimuksen tärkeänä. Me siis äh, tuemme sitä ja olemme tyytyväisiä siihen, että ehdotus saa Intassa näin laajaa tukea, kuten myöskin nopea eteneminen. Me haluaisimme myöskin todeta, että kiitämme Ecuadoria ponnistuksista, joita se on tehnyt äh, näinä viimeisinä kuukausina. Se on pyrkinyt ratkaisemaan kauppaan liittyviä ongelmia ja valmistelemaan myöskin liittymistä sopimukseen. Nämä ponnistelut ovat olleet hyviä. Ne ovat osoittaneet todellista yhteistyöhalua, mutta vielä on tiettyjä kysymyksiä, joiden suhteen tilannetta pitäisi parantaa. Tämä liittyy esimerkiksi äh, autokiintiöihin. Autokiintiöt aiheuttavat suuria huolia. Me olemme vedonneet Ecuadoriin, jotta se vakuuttaisi meille näiden kiintiöiden tulevan puretuiksi. Myöskin monet jäsenet ovat korostaneet tämän seikan tärkeyttä. Lopultakin, mitä tulee tilanteeseen Kolumbian ja Perun osalta, me olemme saaneet hyvin rakentavat suhteet aikaan. Me olemme saaneet teknistä työtä toteutettua ja Kolumbia Perun osalta tilanne on se, että ne nyt myöskin voivat allekirjoittaa sopimuksen sinne päivänä, kun neuvosto on valmis. Mutta näissä tapauksissa Kolumbia ja Peru niin tulee itse vielä vahvistaa tilanne. Kiitoksia. Kiitoksia. Entä neuvostosta, onko mitään uutisia menettelystä neuvostossa? Onko tuo määräaika 11. marraskuuta sellainen, että se pitää? Äh, 11. marraskuuta on vielä päivämäärä komission vedon neuvostoon, jotta se nopeuttaisi prosessia jotta allekirjoitukset saataisiin jo lokakuussa, mutta ymmärrämme, että tällä hetkellä 11. marraskuuta on voimassa oleva päivä. Emme ole kuulleet mitään muuta tietoja. Kiitos. Hyvä, Helmut. The the last words of commission. Toivon, että komission viimeiset sanat toteutuvat niin, ettei eh, lisähidastumista tapahdu neuvoston eh, toimesta, koska Tämä oli Euroopan parlamentin ja Intan ja puheenjohtajan lähestymistapa. Me yritimme olla jatkuvasti yhteydessä puheenjohtajavaltioon vaikuttaaksemme siihen työhön, jota tässä assosiaatiopöytäkirjassa äh, tapahtuu. Ja myöskin tämä Lokos Acciones de Ecuador äh, on esitellyt ohjelman, mitä he ovat saavuttaneet ja mitä haluavat jatkaa. He haluavat syventää tämän maan kehitystä ja tämä antaisi meille myös jonkinlaisen näkemyksen siitä, miten ja millä tavoin pystyvät vaikuttamaan näiden ongelmien ratkaisemiseen, jotka jotkut jäsenet nostivat esiin tämän päivässä keskustelussa. Tarkoituksena on myös löytää ratkaisut kaikkiin näihin muihin taloudellisiin haasteisiin eh, ja Ecuadorin dollarisoituneena taloutena, mitä tulee maksutakeisiin ja muihin. Ecuador on täysin tietoinen siitä, että tämä on tehtävä sääntöjen mukaisesti ja on aikataulujen mukaisesti, mutta se tarkoittaa myös sitä, että on ja kansainvälisen yhteisön on myös pidettävä kiinni ne sitoumuksista ja autettava Ecuadoria löytämään oikeat ratkaisut jatkokehitystä varten, kuten he ovat itse valinneet. Ja minä haluan tässä korostaa, että odotan, että neuvosto täyttää lupauksensa, että 11. marraskuuta he pääsevät lopputulokseen tästä liittymispöytäkirjasta. Jos tämä ei tapahdu, niin sitten meillä on ongelma tietenkin, ja se ongelma on sitten käsiteltävä kaikkien meidän on käsiteltävä se Euroopan unionin, mutta myöskin eh, näiden neljän yhteisön maiden ihmisten, eh, erityisesti Ecuadorin. Haluan puhua suoraan. Ei ole kovinkaan helppo hyväksyä, että tietyt sitoumukset vapaakauppasopimuksesta, erityisesti minulle QNGLstä, eh, että tämä on tällä hetkellä mahdollisesti oikea hoito, mutta jos ei näin ole, niin eh, jos me emme pääse eteenpäin, niin kuin kuukausia, vuosia keskustelemaan Ecuadorin kanssa, niin sitten me epäonnistumme. Tässä on kyse Euroopan unionin luotettavuudesta ja kyvystä olla eh, oikeudenmukainen ja rehellinen kumppani kolmansille maille ja toivon, että yhdessä saamme aikaan hyvän lähestymistavan Euroopan parlamentin puolelta eh, poliittisten ryhmien rajat ylittävästi. Ja toivottavasti tämä koskee myös näitä 28 jäsenvaltiota. Joten katsotaanpa nyt, mitä neuvosto tuottaa ja sitten toimitaan niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia puheenjohtaja. Thanks a lot, Helmut. Kiitoksia. Helmut esittelee mietintöluonnoksensa seuraavassa Intan kokouksessa ja toivomme, että siinä vaiheessa meillä sitten 11 marraskuuta, että 11. marraskuuta meillä sitten on neuvoston allekirjoitus ja pystymme hyväksymään mietinnön 28.–29. marraskuuta ja äänestää täysistunnossa joulukuussa. Kiitoksia oikein paljon. Viimeinen kohta esityslistallamme on keskustelu tulevien Turkin kauppasuhteiden näkymistä ja tämä keskustelu järjestetään suljetuin ovin. Joten Pyytäisin, että kaikki ne, jotka eivät saa tässä suljetuin ovin äh, järjestetyssä kokouksessa olla paikalla, eli eivät siis äh, jäsenet, äh, Turkki-valtuuskunnan puheenjohtaja, jäsenten avustajat, sihteeristö, oikeudelliset avustajat ja poliittisten ryhmien edustajat. He siis kaikki saavat jäädä tänne. Kaikki mm, muut, teitä pyytäisin nyt lähtemään salista. coming,